Mes chers collègues, je vous invite à... Hyvät kollegat, istukaapa paikoillenne. Chers collègues, la séance est ouverte. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksemme. Tämä on ensimmäinen valiokunnan kokous 2015 ja haluaisin toivottaa lämpimästi kaikille hyvää uutta vuotta ja kaikille läheisillenne ja kaikkea hyvää myöskin töidenne onnistumiselle ja Euroopan unionin menestykselle työllisyyden, kasvun, vapauden ja turvallisuuden alalla. Tämä vuosi alkoi surullisessa merkeissä, sillä demokratian sydämeen tehtiin isku vapautta vastaan, erityisesti ilmaisun vapautta vastaan. Toivottavasti tämä tulee nyt ravistelemaan valtion johtajia ja päämiehiä, jotta he nopeasti yhdistäisivät voimansa ja toimisivat tehokkaasti. Tämän lisäksi haluaisin sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi Fabia Jonesin, joka on tässä oikeallani. Fabia Jones vastaa sihteeristöstämme talousarviovaliokunnassa. Hänellä on laajaa kokemusta ja pätevyyttä, enkä lainkaan epäile että hän ei tulisi tehtävässään menestymään. Monika Strasserin hän nyt korvaa. Monika Strasser on siirtynyt Euroopan parlamentin protokollayksikköön ja toivotan hänelle onnea menestystä ja haluaisin kiittää häntä sitoutuneesta työstään talousarvojen valiokunnan palveluksessa ja Euroopan parlamentin palveluksessa. Haluaisin äh, teille tehdä ilmoitukset seuraavista päätöksistä koordinaattoreiden kokouksesta aivan aluksi. 14. tammikuuta koordinaattoreiden kokouksessa päätettiin esittelijöistä. GUE ilmais, otti esittelijän paikan lausunnon laatimiksi ko- komission julkilausumasta koskien vihreää kasvua ja pk-yrityksiä. Sonanu sosiaalidemokraattisesta ryhmästä ottaa lausunnon liittyen kalastusvaliokunnan vastuulliseen kuuluvaan mietintöön Euroopan unionin Madagaskarin tasavallan kalastussopimuksesta. Herra Fernandes EPP-ryhmästä huolehtii lausunnosta kalastusasian valiokunnalle Cap Verden ja Euroopan unionin kalastussopimukseen liittyen sitten vihreästä edustaja Taron huolehtii lausunnosta, joka koskee kalastusvaliokunnan mietintöä liittyen äh, Guinea-Bissaan Euroopan unionin kalastussopimukseen. Koordinaattorit ovat päättäneet äh, myöskin seminaarimme päivästä. 31. maaliskuuta se järjestetään parlamentin tiloissa. Ja koordinaattorit äh, olivat sen mieltä, että voit sitoutua kaikkien teidän puolestanne. Kyseessä ei ole vain se, että me olemme parlamentissa ja teemme muitakin sitoumuksia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö seminaarin tarvitsisi osallistua. Olemme nyt koordinaattoreissa päättäneet, että seminaariin tulisi aamusta iltaan osallistua, jotta tämä seminaari tapahtuma olisi interaktiivinen ja tuottava. Pyytäisin, että koordinaattorit ilmoittavat henkilöistä, jotka kutsutaan seminaariin puhumaan ja rikastuttamaan tapahtumaa. Edustaja Fernandes, talous vuoden 2000 16 pääluokan kolme yleisesittelijä on aikataulua vuoden 2016 talousarvion osalta meille ehdottanut. Ja edustaja Dempre, joka on muiden pääluokkien esittelijä, on väliaikaista aikataulua meille esittänyt. Palaan näihin asioihin pian. Talousarviovaliokunta tulee myöskin interparlamentaariseen viikkoon osallistumaan. Tiedätte, että äm, artiklan 13 Fiscal contactin mukaan Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit yhdessä tekivät yhteistyötä Euroopan talouden ohjausjakson ja sen koordinoiden osalta. Ja meidän valiokuntamme tulee vastaamaan erityisestä työryhmästä, joka keskittyy maksamattomien laskujen kysymykseen. Tämä kokous järjestetään kolmas päivä. Interparlamentaarinen viikko siis kokoaa yhteen kansallista Euroopan parlamentin ja kolmas ja neljäs helmikuuta tämä seminaari tapahtuma järjestetään. Pyytäisin, että osallistutte mahdollisimman paljon tapahtumaan, jotta olisimme yhteyksissä kansallisen parlamenttien edustajien kanssa. Tämä on erittäin tärkeä tapahtuma ja mielestäni meidän pitäisi vahvistaa koordinaatiota Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä minä olen itse aikoinaan interparlamentaariseen viikkoon osallistunut kansallisen parlamentin edustajana ja tuolloin olimme melkoisen turhautuneita, koska meillä oli sellainen tunne, että osallistumme johonkin, mitä ei ole koordinoitu lainkaan, eikä minkäänlaisia tuloksia saatu aikaan. Tällainen on melkoisen turhauttavaa. Ja kansallisessa parlamentissa oli hiukan noloa kertoa, minkälainen tapahtuma tuo viikko tuolloin Brysselissä oli ollut. Nyt haluaisin puhua tämän aamun päätöksistä, sillä ennen tämän valiokunnan kokousta meillä oli konnaattoreiden kokous. Me päätimme antaa lausunnon oma-aloitteisesta mietinnöstä AFKO-valiokunnan mietinnöstä, joka koskee Euroopan unionin parempaa toimintaa ja sitä, kuinka voimme parempaa hyötyä saada Lissabonin sopimuksesta. Ja lopulta minut puheenjohtajana tähän valittiin esittelijäksi. Myöskin päätimme, että antaisimme lausunnon oma-aloitteisesta mietinnöstä aluevaliokunnasta. Kyseessä on kasvun työllisyyden investoinnit, sosiaalisen ja alueellisen kohesion parantaminen Euroopan unionissa, sosiaalidemokraattinen ryhmä, mm, valitsee esittelijän tähän lausuntoon. Ja sitten intavaliokunnan mietintö mikrorahoitus Ukrainalle on asia, johon me emme anna lausuntoa, emmekä myöskään LIBE-valiokunnan e, Euroopan unionin e, syyttäjän virastoa koskevaan mietintöön. Sitten herra Junckerin investointisuunnitelmaan liittyen koordinaattoreiden kokous teki päätöksen, että talousarviovaliokunta on yhä johdossa oikeus perustukysymykseen liittyen ja muut valiokunnat liittyvät työhön mukaan artikla 54 mukaisesti. Ekon, Tran, ITRE ja epäilemättä muut valiokunnat siis työhön liittyvät. Me pyrimme ottamaan oppia talousarvio, työ, kokemuksista vuoden 2014 toiselta puolikkaalta ja ottamaan siis oppia liittyen onnistumisiin ja epäonnistumisiin talousarviomenettelyn suhteen Lissabonin sopimuksen puitteissa. Äh, me olemme sitä mieltä, että meillä on tässä aivan ennalta näkemätöntä kokemusta äh, ja vuoden ja 31. maaliskuuta seminaarille tämä on hyvin hyvä kokemus. Koordinaattorimme myöskin päättivät vierailuihin liittyvät päivämäärät Ukrainan neljä, viikolla 14, sitten 20. maaliskuuta Eesti, viikko 25, 18 ja 19 kesäkuuta. Nämä ovat ainoat mahdolliset päivät ja Lampedusa, Italia, viikko 30. 25.–24. heinäkuuta kolmen päivän vierailu, johon siis matkat liittyvät. Kyseessä on foorumi, jota komissio on luomassa ulkoisen koordinaattorin kon, niin alalla. Konnattorit ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa esityslistallemme mukaan komission julkilausuma liittyen niihin toimiin, jota eri ulkoiset toimijat harjoittavat, jotka vaikuttavat eurooppalaiseen politiikkaan. Koska kyseessä ovat uudet resurssit ja uudet välineet, uudet rahoitusvälineet, me toivoimme, että komissio voisi esitellä raporttinsa meille ja mitä tulee komission delegoituihin säädöksiin, esittelijän sitä mieltä, että nykyinen esittelijä ja muut esittelijät täysin ovat kykeneviä seuraamaan näitä säädöksiä. Tässä, hyvät kollegat, ne päätökset, joita tehtiin koordinaattoreiden kokouksissa. Haluaisin tämän lisäksi kertoa teille tästä interparlamentaisesta viikosta, eli 3. ja 4. maaliskuuta, kuten mainittua, ja erityisesti kolmas päivä helmikuuta meillä on pyöreän pöydän kokous, jota talousarviovaliokunta johtaa. Kutsuisin teidät kaikki paikalle tähän interparlamentaariseen viikkoon. Se liittyy eurooppalaisen talouden ohjausjaksoon. Talousarvojen valvontavaliokunta nyt viittaan edustaja Gressleen järjestää kuulemisen liittyen vuonna 2013 vastuuvapauden myöntämiseen. Ja uskoakseni tämä kokous on torstai-aamuna, eikö näin? Et, euh, Madame... Ja edust... Roa Georgieva tulee tähän kokoukseen esi- osallistumaan ja tilintarkastustuomioistuimen edustajat ovat myöskin kokouksessa läsnä. Tämä kuuleminen järjestetään kello yhdeksän torstai-aamuna. ASP 5G3 salissa. Ja tämän valiokunnan jäsenet ovat rouva puheenjohtaja uskokseni tervetulleet myöskin tähän kontvaliokunnan kuulemiseen. Uskokseni tässä olivat kaikki puheenantajan, puheenjohtajan tiedonannot. Uskoakseni mitään huomautettavaa ei ole 11. ja 15. joulukuuta pöytäkirjojen suhteen. Ne voidaan siis katsoa hyväksytyiksi. Sitten vuoden 2016 talousarvio. Me emme nyt ole myöhässä tämän asian suhteen, pääluokan kolme suhteen antaisin yleisesittelijälle edustaja Fernandesille puheenvuoron. Hän voi meille esitellä näkemyksensä eh, siitä, mitä voisimme tehdä ja kuinka voisimme luoda puitteita tälle talousarviomenettelylle 2016. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. O exercício de 2016 deverá contar com o empenho, com o envolvimento Vuoden 2016 budjettia tulen hyvin innostuneesti viemään eteenpäin ja kaikki ryhmät tulevat siinä olemaan tukena, sen tiedän. Ja yritämme ottaa kansalaiset mukaan. On erittäin tärkeää, että Euroopan kansalainen näkee, kuinka tärkeä Euroopan unionin budjetti on myös hän, hänelle. Tämä on budjetti, joka kuitenkin kattaa noin prosentin eh, BKTstä ja se eh, tuottaa niin suurta lisäarvoa. Ja se on asia, joka meidän todellakin täytyy nostaa esiin keskustelussa. Meidän täytyy korostaa sitä, kuinka merkittävä Euroopan eh, budjetti on äänestäjälle, Euroopan unionin kansalaiselle. Vuoden 2016 budjetissa. Meidän täytyy noudattaa budjettikuria, meidän täytyy olla uskottavia ja tämä tarkoittaa, että se, mistä me täällä Euroopan parlamentissa päätämme eh, neuvostossa ja komissiossa, että se, mistä me päätämme, todellakin saadaan toteutettua näin täytyy olla ihan selkeitä tavoitteita e, ja budjettikohtia. Se, mistä me päätämme, sitä on kunnioitettava. Mitä tulee monivuotisiin rahoituspuitteisiin, niin ne tavoitteet, jotka itsellemme asetimme, erityisesti Eurooppa 2020 strategia, e, niitä on koordinoitava vielä paremmin. Tällä tavoin pystymme myöskin noudattamaan budjettikuria, olemaan uskottavia ja voimme myös hyödyntää sitä lisäarvoa, jonka Euroopan budjetti tuo tuottaa, jotta Eurooppa 2020 strategian tavoitteet saadaan toteutettua. Yhdessä neuvoston ja komission kanssa olemme näin tästä päättäneet ja nyt meidän on se toteutettava prioriteetteista. Meidän täytyy välittää yksinkertainen viesti Euroopan unionin kansalaisille, yksinkertainen selkeä viesti. Minulle prioriteetit ovat nämä kolme S. Tämä ei ehkä kaikille muilla kielillä toimi näin. Meidän täytyy siis edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä ja taloutta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että myös koulutuksessa syntyy uusia visioita, että pienet ja keskisuuret yritykset saavat aina ja kaikkialla tukea. Niin, puheenjohtaja. Sanoo, että tämä on erittäin hyvä asia. Niin, yrittäjille me tarvitsemme tutkimusta ja kehitystä ja me tarvitsemme enemmän pätevyyksiä, työntekijöiden parempia pätevyyksiä, mutta me tarvitsemme erityisesti hyvät olosuhteet yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, ja meidän täytyy rohkaista nuoria yrittäjyyteen. Meillä on erilaisia ohjelmia tässä ja meidän on kriittisesti tarkasteltava sitä, miten pilottihankkeet työllisyyden alalla toimivat. Meillähän on hyvin paljon erilaisia aloitteita nuoria varten ja se on hyvä asia, mutta meillä on vain vähän aloitteita edistääksemme niiden ihmisten liikkuvuutta, jotka ovat yli 30-vuotiaita. Tämä on vähän äh, paradoksaalista. Meillä on miljoonia äh, vapaita työpaikkoja, joissa yrityksillä on vaikeuksia löytää työntekijöitä. Ja siksi tämän täytyy olla osa tätä suurta viestiä, joka haluamme välittää, että kansalaisen täytyy olla liikkuva. Mutta me tarvitsemme myös sisäistä ja ulkoista solidaarisuutta. Sisäinen solidaarisuus, se on alueellinen ja yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus, sisäinen ja ulkoinen solidaarisuus tarkoittaa myös köyhyyden torjumista, myös muualla, esimerkiksi pakolaisapua. Me olemme maailman suurin lahjoittaja tässä, mutta monilla ei ole tätä vaikutelmaa ja meidän täytyy vahvistaa tätä vaikutelmaa. Tulen siis yrittämään, äh, yrittämään lait, muotoilen tämän varsin lyhyesti ja äh, kaikista näistä asioista huolimatta, äh, tai niiden lisäksi on vielä tärkeää, että meillä on turvallinen Eurooppa. Se on vielä eräs asia. Me olemme markkinajohtaja monella alalla. Meillä on kuitenkin vain 7 prosenttia maailman väestöstä. Meidän taloudellinen vahvuutemme on paljon suurempi. Meidän on edistettävä uskonnollista suvaitsevaisuutta, suvaitsevat yleensä, kansalaistemme turvallisuutta. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä asioita ja näidenkin on oltava mielessämme, kun katsomme budjettia. Aikataulu on sellainen, että mietintö luonnoksen pitäisi olla 5. helmikuuta esittelyssä täällä valiokunnassa. Tarkistukset määräaikaan 11. helmikuuta, äänestysvaliokunnassa 26. helmikuuta ja täysistunnossa maaliskuussa tästä sitten pitäisi äänestää. On aivan selvää, että nämä ovat nyt ensinnäkin vain ehdotukseni. Kuten jo aluksi sanoin, toivon, että kaikki kollegat ja ryhmät hyvin sitoutuneesti ähm, tekevät tässä yhteistyötä ja kertovat minulle ehdotuksensa ja huolensa. Tietenkin äh, tärkeiden prioriteetteiden avainviestien on näyttävä tässä asiakirjassa vuodelle 2016. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitoksia yleisesittelijä tästä alustuksesta liittyen siihen, mikä vuoden 2016 talousarviota leimaa. Me aloitamme nyt keskustelun näihin linjoihin liittyen ja ottaa myöskin huomioon Junckerin ohjelman talousarvion 2016 kohdalla. Sehän toimii innovoinnin, investointien kasvun vipuna. Edustaja Gieroka, hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minähän olen sosiaalidemokraattien varjoesittelijä Periaatteessa, herra Fernandes, voin tukea näitä luettelemianne seikkoja. Varmasti niistä voidaan olla samaa mieltä, objektiivisesti tärkeitä, oikeita painopisteitä. Ehkä vielä muutamia aiheita voitaisiin ottaa esiin tai painottaa vähän eri tavalla. Varmasti voin olla samaa mieltä kanssanne siitä, että liikkuvuuden kannustimia tarvitaan enemmän. Kysymys kai kuuluu, miltä tällainen kannustin voisi näyttää. Sosiaalidemokraattina sanoisin, että liikkuvuus on sellaista, että joku nauttii vapaudesta hyötyä sisämarkkinoiden vapausta, vapaudesta sanomalla, että minua kiinnostaa, minä haluaisin kokeilla osaamistani muualla. Se on eri asia kuin se, että sosiaaliset yhteiskuntaolot pakottavat minut jättämään oman maani olot. Tämähän olisi liikkuvuutta tavallaan pakkotilanteesta, sosiaalisesta ongelmasta lähtöisin oleva. Ensimmäinen taas on vapaasta halusta lähtevä. Tämän toisen kautta ei voida työttömyysongelmia ratkaista, vaikka varmasti on niin, että taloudellinen kehitys ja sen epätasapainoinen kehitys johtaa siihen, että joissain maissa tarvitaan työpaikkoja ja toisissa työntekijöitä. Mutta ratkaisuja ei löydetä lisää liikkuvuuden kautta. Ihmiset ottavat tämän huomioon, kun heillä ei ole muita mahdollisuuksia itsellään, mutta se, että pakotettaisiin ihmisiä lähtemään liikkeelle, koska lähdetään ajamaan toista vaihtoehtoa. Se on vapauden vastakohta. On katsottava, mitä voitaisiin tehdä budjetin osalta. Tärkeä ero tässä voisi olla siinä, miten te ja me painotamme asioita. Muuten sanoisin, että eurooppalainen potentiaali, jotta voitaisiin työllistää nuoria, luoda hyvät toimintaolosuhteet PK-yrityksille ja löytää investointimahdollisuuksia. Ei tässä taida olla mitään mielipideeroja. Näistä kysymyksistä. Hän on keskusteltu jo niin pitkään, kun täällä valiokunnassa olen istunut pian kuuden vuoden ajan. Nämä ovat niitä prioriteetteja, joita asetamme vuosittain. Tärkeää on, että puolustamme näitä prioriteetteja tiukasti neuvoston suuntaan heti alusta alkaen. Ehkä tässä voitaisiin käyttää parlamenttiviikkoa hyväkseen niin, ettei sallita sitä, että jäsenvaltiot pääsevät tilanteeseen, jossa neuvostossa puhutaan siitä, että lisätään varoja tutkimukseen, työllistämiseen ja sitten toisaalta neuvoston työssä lopulta lähdetään poistamaan tai leikkaamaan ainakin – Tälle tielle meidän pitäisi lähteä kiinnittää huomio myös siihen, miten ristiriitaista työtä neuvosto näin tekee. Kiitos. Merci, monsieur Colmel. Kiitoksia, edustaja Colmel. Dank. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kaikki se, mitä herra Fernandes sanoi, on oikein. Ja meidän pitäisi täällä valiokunnassamme äh, selvästi äh, katsoa, mitkä ovat meidän ongelmamme tässä valiokunnassa. Me olemme kuulleet hyvin paljon poliittisista tavoitteista ja ammatillisista kysymyksistä ja ryhmärajat ylittävästi olemme yhtenäisiä tässä. Kaikki tulevat kannattamaan, jos sanomme, että haluamme eh, toimenpiteitä, jotka vähentävät nuorisotyöttömyyttä, lisäävät koulutusta. Tämä ei ole laisinkaan kiistanalaista, mutta tässä budjettikysymyksissä meidän tehtävämme on katsoa, miten nämä rahoitetaan, koska kaikki tavoitteet on rahoitettava, muuten ne ovat pelkästään illuusioita, eh, haavekuvia, joita emme pysty kuitenkaan toteuttamaan joten meidän on katsottava isosta pienempään päin ja ensin katsottava, että me tarvitsemme tasapainoisen budjetin. Tietenkin kaikki voivat sanoa, että meidän budjettimahan on tasapainoinen, mutta me kaikki tiedämme, että se on paperilla sitä vain. Jos paperin kääntää ympäri, näkee, että siinä on suuria aukkoja. Joten meidän on ihan äh, ajoissa pohdittava näitä maksamattomia laskuja ja maksamattomia sitoumuksia. Ja tämä riippuu kovasti siitä, kuinka korkean budjetin tulee olemaan. Budjetti tulee kokonaisuudessaan tämän kaiken näimme budjettimenettelyssä. Budjetin kokonaissumman sen päättää vähiten Euroopan parlamentti, vaan sen päättävät jäsenvaltiot komission kautta. Siksi on erittäin tärkeää, että kun valmistelemme vuoden 2016 budjettia ajoissa, olemme läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta kaikki eh, toimielimet näkyisivät hyvässä valossa. Sanon tämän nyt näin, koska useinhan meitä syytetään siitä, että olisimme erittäin Eurooppa-kriittisiä. Uskon, että tällä tavoin voimme tehdä paljon EUn puolesta, jos onnistuisimme saamaan aikaan yhteisymmärrystä aikaisessa vaiheessa, jos sopisimme linjoista niin, että äh, kokonaissumman kannalta me olemme sopineet budjetista, kun menemme neuvotteluihin. Tämä on minun mielestäni avain parempaan Eurooppaan. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin tuen esittelijää ja muita kollegoita. Käsittääkseni keskeisin tavoitteemme ja prioriteettimme on se, että kaikkia strategisia tavoitteita rahoitetaan ja rahoitetaan riittävästi. Siksi meidän menettelymme tulisi johtaa tähän oikeaan suuntaan. Voimme varmasti muistaa vielä hyvin, mitä ongelmia meillä on ollut prioriteettien rahoittamisessa, koska kansallisissa budjeteissa ei ole otettu riittäviä määrärahoja käyttöön. Siksi ehdottaisin sitä, että Euroopan budjetti ja kansalliset budjetit pitäisi saada jotenkin yhteistyöhön kumppanuuden kautta nimeltään Eurooppa 2020. Tämä olisi älykäs tapa yhdistellä resursseja niin, että saadaan aikaan vipuvaikutusta ja voidaan vähentää vajeita kansallisella tasolla. Kiitos. Merci, Monsieur Kiitoksia, Delano. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin jaan luonnollisesti yleisesittelijän näkökulman uskoakseni paljon sanottavaa tässä suunnitelmasta olisi. Suuri kysymys on luonnollisesti kysymys varoista, jotka ovat käytössämme, että voisimme näihin tavoitteisiin vastata. Minä haluaisin tietää, kuinka voisimme tavoitteet saavuttaa nykyisin käyttävissä olevin varoin. Pitää ymmärtää todellakin, että muutoksia on käynnissä ja meidän täytyy vastata näihin muutoksiin. Meidän täytyy myöskin antaa itsellemme mahdollisuudet, resurssit näin toimia. Tämä on todellinen suuri kysymys tällä hetkellä. Resurssit ovat suuri kysymys mitä resursseja voimme odottaa, jotta voisimme näihin tavoitteisiin vastata? Voimmeko kuvitella, että uusia resursseja olisi tulossa tai enemmän joustoa? Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita pitäisi esittää. Ja mielestäni keskustelu tulee keskittymään näihin kysymyksiin, varoihin, jäsenmaiden osallistumiseen, joustoon, uusiin resursseihin. Tämä keskustelu pitäisi avata mielestäni yleisen linjan suhteen ja varojen suhteen paljonkaan ongelmia yleisen linjan suhteen ole, mutta varojen suhteen todennäköisesti tulemme taistelemaan. Edustaja Dirlanda. I share the, the view of the other Niin, olen samaa mieltä muiden puhujien kanssa. Äh, meidän täytyisi tarkastella sellaisia maita, kuten Irlanti, joka on kovasti kärsinyt säästökuureista. Me vieläkin maksamme pankkien pelastuspakettia. Se on suuri hinta kaikille kansalaisille. Toivottavasti lisäleikkauksia ei tule, erityisesti mitä tulee kalastukseen, joka on nyt jo kärsimässä Irlannissa. Rannikoyhteisömme sitä kärsivät. Toivoisin, että keskustelussa on enemmän sisällä sisältöä ja äh, haluaisin yksityiskohtaisempaa keskustelua siitä, miten Junckerin investointisuunnitelma vaikuttaa 2016 budjettiin. En usko, että niitä voidaan jakaa toisistaan. Ne liittyvät toisiinsa. Merci, madame. Kiitoksia. Edustaja Dali. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijä Fernandesin kanssa. ja muidenkin kollegoiden kanssa, mutta uskoakseni yksi tärkeistä seikoista on se, että todella pyritään konsensukseen, eikä jouduta tilanteeseen, jossa oltiin viime vuoden budjettineuvotteluissa. Eli tulisi lähteä vähän aikaisemmin liikkeelle neuvotteluihin jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jos näin voi sanoa neuvoston edustajien kanssa siis. Meidän on myös muistettava Junckerin investointiohjelma. Mielestäni alku nähdään vuoden 2016 budjetissa ja siinä mielessä meidän on tehtävä yhteistyötä kaikkien neuvotteluiden aikana, kun keskustellaan vuoden 2016 budjetista. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Taron. Merci, Monsieur. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen täysin samaa mieltä siinä, että edustaja Fernandes on hyvän pohjan luonut tulevalle työllemme vuoden 2016 talousarvion parissa. Ehkäpä haluaisin tässä vain lisätä sen, että vuoden 2015 aikana meillä tulee olemaan ilmastokokous Pariisissa ja tämä todennäköisesti vaatii päätöksiä, jotka saattavat, ja toivon, että näin tapahtuu, ne saattavat myönteisellä tavalla tulevan vuoden talousarvioon vaikuttaa. Ja meidän pitäisi ehkä myös vuoden 2016 talousarvion laadinnassa tarkastella myöskin tilannetta Euroopan energiaunionin suhteen, kuten sitä kutsutaan, ja ottaen huomioon myöskin sen, että öljyn hinta on mielenkiinnoisella tasolla ja ottaen huomioon Venäjän hallituksen viestit siitä, että he saattaisivat uudelleen suunnata kaasu tuotantoa, Eli energiabudjetti saattaisi olla myönteinen väline ja kansalaiset saattaisivat ymmärtää näin, mitä me täällä teemme. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia tästä ensimmäisestä keskustelukierroksesta hyvä yleisesitteli, että pidätte meidät ajan tasalla asioiden etenemisestä. On totta, että talousarviokeskustelu, jota käytiin toukokuussa vaalien jälkeen, oli hyvin rajattua. Me hyvin nopeasti jouduimme loppuvaiheeseen, emmekä me omassa keskustelussamme talousarviotyössä nähneet heijastuvan sitä, minkälaisia sitoumuksia esimerkiksi vaalikampanjan aikaan tehtiin. Maahanmuutto oli usein teema keskustelussa ja meillä on kuitenkin vain 80 miljoonaa yhteisön talousarviossa sitä varten varattuna. Päätämme Italian ja Kreikan antaa itse pärjätä ja nuorisotyöllisyys äh, tässä luotot eivät äh, riitä. Valtion päämiehillä on kahdet kasvot. He ovat äh, sitoumuksia tehneet asiassa, mutta eivät varoja irrota niitä täyttääkseen. Ja tässä mielessäni hyvin, mielessäni hyvin konkreettisesti asia käy esiin. Nuorten liikkuvuuden tukeminen, kun he ovat ammattikoulutuksessa tai ähm, ammatti harjoittelussa on hyvä esimerkki tästä, että he voisivat eh, toimia koko Euroopan unionin alueella. Ja mitä sitten tulee maksujen aiheuttaman ongelmaan, minä tässä viittaan eurooppalaisen talouden ohjausjaksoon ja tähän Euroopan talouden viikkoon. Meillä tulee olemaan paljon edustajia paikalla eri tahoilta ja tuolloin on mahdollisuus välittää viesti kun meillä on talousongelmia, tämä liittyy myöskin siihen, että komission pöydälle kerääntyy näitä maksamattomia laskuja. laskuja. Ähm, olkaa hyvä yleisesittelijä. Eh, Kiitoksia. Kiitän kollegoita heidän kommenteistaan ja puheenvuoroistaan, jossa todellakin korostetaan näitä prioriteetteja. Tässä ilmeisesti ollaan samaa mieltä. Työllisyyden edistämiseksi tietenkin täytyy vahvistaa sisämarkkinoita, se on erittäin tärkeää. Kysymys siitä, miten torjumme ilmastonmuutosta ja samanaikaisesti luomme työpaikkoja. Ne, se on kyllä ihan yhteensopiva tavoite. Se, että haluamme vahvistaa myös energiaunionia, se on todellinen tekijä ja sitäkin pidän erittäin myönteisenä. Ähm, meidän täytyy nyt äh, jatkaa sisämarkkinoiden kehittämistä ja hyödyntää näitä synergioita, joita on EUn budjetin ja kansallisten budjettien välillä. Ja sitten vielä yksi sana Junckerin suunnitelmasta, josta täällä puhuttiinkin, jota minä ihan tahallani en maininnut. Minun mielestäni me emme voi Junckerin suunnitelmaa koskaan pitää minään Euroopan budjettia korvaavana asiana. Muuten budjetissa sitten äh, leikkaamme sieltä ja täältä, koska meillä on vielä Junckerin suunnitelma. Ei, näin emme voi tehdä. Junckerin suunnitelma tulee tähän lisäksi sen tarkoituksena vahvistaa tavoitettamme. Se ei tule koskaan korvaamaan Euroopan unionin budjettia. Minulle on myös aivan selvää se, että ne määrärahat, joita me tarvitsemme tavoitteidemme saavuttamiseksi, siinä me emme menetä mitään. Minähän aikaisemmin puhun uskottavuudesta ja budjettikurista, että on tarpeen no, ö, toteuttaa sitoumuksia. Meidän täytyy asettaa itsellemme että se on aivan selvää, mutta meidän on myös saavutettava ne tavoitteet. Ja sitä varten me tarvitsemme myös riittävästi määrärahoja. Ne on oltava käytössä, muutenhan tämä olisi täysin ristiriitaista. Parlamentin täytyy olla tässä johtoasemassa eikä muiden toimielinten. Meidän täytyy saavuttaa itsellemme asetetut tavoitteet. Se on erittäin tärkeää ja tässä kiitän kollegoita vieläkin heidän panoksestaan, heidän mielenkiintoisista kommenteistaan. Tulen ottamaan ne huomioon mietinnössäni, jonka eh, teille esittelen en halua tietenkään mitään, kirjoittaa mitään äh, romaania tai äh, puheliluettelon paksuista asiakirjaa, vaan yritän sanoa asiat lyhyesti ja osoittaa kansalaisille, että olemme ymmärtäneet viestin. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitoksia yleisesittelijä. Äh, odotamme viidettä helmikuuta innolla, jotta saamme luonnoksenne nähtäväksi. Siirrymme nopeasti muihin pääluokkiin. Kiin, Gérard Depré, yleisesittelijä ei ole täällä. Häntä äh, kollega Korva ähm, Koordinaattoreiden kokouksessa ähm, yleisesti Pre sanoi, että hän ei ähm, edustaja Fernandesin mietinnön kaltaista asiakirjaa tule laatimaan. Hän tulee laatimaan työasiakirjan, jossa äh, ovat ensimmäiset arviot ja ensimmäiset äh, luonnokset. Tämä tullaan tekemään parlamentin pääsihteerin kanssa, sillä kyseessä on kaikkein suurin talousarvion osanen. Ehkäpä edustaja Alilla on jotakin lisäyksiä tähän asiaan vielä mainittavana. Ei puheenjohtaja. Kuten sanoitte, Tämä luonnos esitellään helmikuussa seuraavassa budjettivaliokunnan kokouksessa ja lopullinen versio varmaankin voidaan saada valmiiksi helmikuun 26. päivän mennessä. Pyytäisin edustaja Depren nimissä, että ryhmät kertoisivat, ketkä ovat varjoesittelijöitä muiden pääluokkien osalta. Ei muuta, kiitos. Kiitoksia. Kuka haluaa puheenvuoron? Nostaja Mankaa. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že bude dôležité, aby sme sa pozreli na... Kiitoksia. Minä olen sitä mieltä, että on tärkeää rationaalisesti arvioida toimielinten toimintaa. Eli on kyse siitä, onko toimielinten välistä yhteistyötä. Meillä on aina ollut varauksia. Ja yksi yksi asia on kiireellinen parlamentin näkökulmasta, kun asiakirjoja käännetään. Voi joskus tapahtua, että että kaikkia asiakirjoja editä ajoissa kääntää. Kuitenkin lopulta kaikki asiakirjat on käännettävä kaikille kielille. Äh, valitettavasti tämä tapahtuu usein silloin, kun niitä ei enää sitten tarvita. Meidän on luotava sellainen järjestelmä, äh, että sellaiset asiat, jotka eivät enää ole ajankohtaisia, että niitä ei enää käännetä, äh, ellei sitten kansalainen tätä pyydä. Silloin se voidaan tehdä jälkikäteen. On tarpeen varmistaa, varmistaa, että meidän kokouksissamme kaikki asiakirjat saadaan ajoissa mm, kaikilla kielillä, ettei sitten saada käännöksiä sellaisista asiakirjoista, jotka eivät enää ole tarpeen. Eli järjestelmä on rationalisoitava. Kiitoksia. Tämä toive kuullaan. Edustaja Delano. Niin, tämä toive täytyy kuulla. Minä muistuttaisin siitä, että jos meillä ei ole omalla kielellämme asiakirjoja, meidän ei ole pakko äänestää. Eli tämän haluaisin, tämän erittäin tärkeän asian eh, tuoda esiin ja korostaa sitä. Englantia voidaan käyttää siellä täällä, mutta me ehdottomasti näissä tärkeissä asioissa tarvitsemme kaikki käännökset. Luonnollisesti kyllä. Äh, minä toistan, että tämä toive kyllä kuultiin. Edustaja Etakaa. Gracias, señor presidente. Simplemente es para hacer una... Kiitos, puheenjohtaja. Yksinkertaisesti lyhyt kommentti kollegan puheenvuoron jälkeen. Ymmärrän häntä ja voin jakaakin tämän mielipiteen, mutta kysymys on kuitenkin siitä, kuka päättää, mikä asiakirja on tärkeä, mikä ei. Koska asiakirja, joka on minulle tärkeä, ei ehkä ole muille ja päinvastoin. Joten voisimme kyllä joutua tilanteeseen, joka muuttuu vähän monimutkaisemmaksi kuin mitä alun perin ajatellaan. Kuka tekisi näitä monimutkaisia päätöksiä? Ehkä kollega voisi tähän vastata. Tuomo. Haluatko vastata edustaja Mankaa? Sanottiin, että tärkeät asiat käännetään. Toto on kľúčový problém, ale navsa... Niin, Tämä on kyllä kaikkein tärkein ongelma, samaa mieltä teidän kanssa, mutta usein käy niin, että on 700 tarkistusta vaikkapa, joista 600 tarkistusta ei mene läpi, me emme siis enää niitä käsittele, mutta kaksi kuukautta myöhemmin ne kaikki kuitenkin käännetään. Joten, ja sitten saman aikaan me emme saa ajankohtaisia asiakirjoja käännettyä. Tätä täytyy nyt arvioida tarkkaan ja tällä tavoin helpottaa menettelyitä. Ja olen samaa mieltä kanssa, niin ei se helppoa tule olemaan. que des choses importantes. Ja olkaapa nyt tarkkoja, että kirjoitatte sanotte vain tärkeitä asioita. Nyt täytyy olla pidättyväinen. Välitämme edustaja Preille tämän viestin ja voimmekin nyt siirtyä esityslistan, koht- esityslistan kohtaan kahdeksan. Eli me tänä iltapäivänä käsittelemme ähm, varapuheenjohtaja Georgievan läsnä ollessa lisätalousarvioesityksiä 2015 ja nyt siirrymme siis kohtaan kahdeksan tärkeään asiaan, joka liittyy unionin yleisen talousarvion sovellettaviin varainhoitosääntöihin. Edustaja Gressle. Kiitos asetuksesta. Tällä hetkellä katsomme Tarkistuksia 76 tarkistusta minun mukaan lukien tähän mietintöön. Niitä ei ole vielä käännetty. Suurin osa tarkistuksista tulee itseltäni, osittain on kyse oikaisuista tai uudelleen muotoiluista nykytarkistuksista. Me katsomme täällä me pohtineet, miten kehittelemme tätä eteenpäin. Mitä tässä sitten on tässä paketissa? Oikeusperusta 325. EUn oikeusperusta. Tämä koskee kaikkia eturistiriidat, niitä käsiteltiin uudestaan uuden johdanto-osan kappaleen kautta. Siinä on kolme eri skenaariota. Pyrimme vain tekemään asian selvemmäksi, jotta se olisi helpommin käytettävissä käytännössä. Kun määritellään kansainväliset organisaatiot, tähän mennessä on ajateltu, että kansalaisjärjestökin voitaisiin tällaiseksi mainita. Minä muutin tätä kohtaa, koska ajattelin, että kaikkien keskusteluiden jälkeen, joita on käyty, en pitänyt tätä enää hyvänä ajatuksena. Sitten lähestyimme sitä, ajatusta, minkälaisia petostapauksia on tietyissä säätiöissä. Nyt esimerkiksi Kaanassa on suuri petostapaus. Kaksi kolmesta laitteesta tiesivät, että tässä tapahtuu petoksia, mutta EUlle ei siitä kerrottu. Tällaista ei voida hyväksyä tulevaisuudessa, joten siihen on puututtava. Ja sitten on tarkistuksia, jotka liittyvät vuosittaisiin toimintakertomuksiin, eli pääjohtajat vuosittain kertovat vuoden aikana tapahtuneesta toiminnasta, ja tämä toimintakertomus saadaan komissiosta, mutta ei muista toimielimistä, joten tätä velvollisuutta on laajennettu nyt koskemaan muita toimielimiä. Parlamentin ja neuvostolle suunnattu siis. Ja sitten sisäinen tilintarkastaja vuosikertomus alkuperäistä tarkistusta neljä on työstetty uudestaan. Nyt sanotaan, että parlamentin on saatava asiakirjat, kun on keskusteltu komission kanssa. Tämä liittyy vastuuvapausmenettelyyn ja tietenkin voidaan antaa nämä luottamuksellisesti parlamentin käyttöön tarvittaessa. Ja sitten horisontaalinen velvoite kunnioittaa sosiaalista ympäristöä ja työlainsäädäntöä hankkijan puolelta. Tämä on siis komission toteutettavaa tehtävää. Tämä selittää osittain tarkistuksiakin. On tärkeää on se, että meillä on uusi direktiivi julkisista hankinnoista ja sitä täytäntöön pannaan myös EUn toimielinten osalta, koska emmehän me voi sanoa, että jokaisen kunnan on pidettävä tästä kiinni kaikissa kunnissa, mutta EUn toimielimet eivät itse sitä noudata, joten nyt sanoimme, että tätä velvoitetta on kaikkien noudatettava, kun tämä on hankinta viranomaisen osalta velvoite tässä direktiivissä, koska on hankalaa selittää, että EUn toimielimet eivät tunne, että tämä koskisi niitä. Uusi hankintadirektiivi täytäntöön pannaan monissa kohdin, ja nyt jos voitaisiin vähän kritiikkiä esittää, niin osittain se, mikä on sitovaa, koskee EUn toimielimiä, aiheuttaa vielä hankaluuksia, jos ajatellaan jatkoneuvotteluita tarjouskilpailun esittämisen jälkeen. Ja tämä saattaa ylittää jopa 50 prosenttisesti alkuperäisen arvon ilman uutta tarjouskilpailua. Tässä on kyllä ongelma, kun avoimet mahdollisuudet osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin on oikeus ja se on nyt uhattuna näiden sääntöjen kautta. En voi tässä tehdä muuta kuin todeta, että direktiiviä on muutettu ja noudattelen sitä nyt tämän varainhoitosääntöasetuksen osalta. Se koskee siis myös EUn toimielimiä. Useimmat kerrat on keskusteltu tietopankista, jossa yritykset voisivat päätyä mustalle listalle, jos yritykset ovat syyllistyneet petoksiin EU-varojen osalta. Tämä tietopankki vähän aiheuttaa huolta. Vielä pohdimme sitä, miten se voisi toimia tehokkaasti, mutta kuitenkin noudattaa tietosuojasääntöjä, saada aikaan sen, mitä ajamme takaa. Meillä on yksi tieto tällä hetkellä siellä, eli tämä tietopankki ei toimi tällä hetkellä, se pitää saada toimintakuntoiseksi. Ja sitten paneeli. Ja tämä paneeli päättää, kuka sinne tietopankkiin otetaan. Transparency International on tehnyt suosituksia ja olemme ottaneet vähän lisämääräyksiä mukaan esimerkiksi korkean tason neuvostoon, miten huolehditaan riippumattomuudesta, osaamisesta näiden paneelin jäsenten kesken ja sakkorangaistuksista. Haluaisimme myöskin huolehtia siitä, että komissio raportoi myös jaetusta yhdessä toteutetuista varainhoidosta, eli mitä näiden rahoitusvälineiden osalta tapahtuu jäsenvaltioidenkin puolella. Tämä hankalasti saadaan tietoa, tarvitsemme siis tästä avoimempaa raportointia. Ja sitten on joitain tarkistuksia, jotka liittyvät tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen. Kysymys kuuluu, mitä sitä ennen tapahtuu tilintarkastajien ja tarkastettavan välillä ja joitain mahdollisuuksia tutustua asiakirjoihin on tähän otettu mukaan. Ja sitten eilen viimeksi pyrin lähestymään sitä kysymystä, mikä olisi tällainen aikaraja erityiskertomusten osalta. Useassa tapaamisessa komission kanssa olen pyrkinyt nyt saamaan sovun aikaan 14 kuukaudessa. Nyt on päästy sopun tästä ja komission pitäisi saada viisi viikkoa aikaa vastauksia varten. Ja molemmissa tapauksissa sanotaan niin kauniisti in general – yleensä, eli aina erityiskertomukset eivät ole niin yksinkertaisia, että se on mahdollista. Joskus pitää ihan puolelta maailmalta pyytää kannanottoja siihen, eli 14 kuukautta ei aina onnistu. Vastuuvapausmenettelyssä trilogissa menetetyt kannat on esitetty uudestaan erityisesti se, mitä kolmikantaneuvotteluihin tulee. Varmasti mukavia neuvotteluita on luvassa. Lisäksi katsoin niitä tarkistuksia, joita kollegat ovat tehneet. Ei suurempia ongelmia, mutta pyytäisin kaikkia kollegoita ymmärtämään, että haluan nähdä, että Nämä ovat välttämättömiä tarkistuksia. Haluan mahdollisimman suuren tuen. Tämä on tärkeä asia. 50 prosenttisesti komission virkamiehet tekevät työtä sen puitteissa, joten on hienoa, että tässä on rajallinen määrä tekstiä. Tämä on tarkistuksia. Tämä on teksti, jonka pitää olla mahdollisimman selkeä, kun päivittäistä työtä sen pohjalta tehdään niin, ettei synny suuria ongelmia. Joskushan omat tekstimme ovat sellaisia, että tulkinta aiheuttaa ongelmia. Olemme nyt ihan hyvällä tiellä eteenpäin, kun puheenjohtaja. Ja haluaisin nyt jo sanoa, että minun on tehtävä vielä, vielä muutinen, muutama suullinen tarkistus tehtyihin tarkistuksiin, koska keskusteluissa komission kanssa myös pyrimme ja täällä hallinnossa – luomaan sellaista tekstiä, josta on hallinnolle hyötyä. Ja siksi olen kiitollinen kaikille, jotka huolehtivat tästä aiheesta ja mielelläni käyn keskusteluita edelleen. Jens Gajer on tehnyt hienon tarkistuksen parahin. Jens, toivon todella, että olet kolmikanta neuvotteluissa mukana, jotta voit ajaa tämän itse läpi. Se koskee alikanten virastoa, joka ei meiltä saa rahaa, eikä ole siksi oikeastaan tämän puitteissa, mutta – Jens Geier haluaisi tämän mukaan. Olemme yrittäneet tätä jo aikaisemmin, joten uskoakseni jännä tehtävä kaikille, jotka mielellä neuvottelevat. Kiitos puheenjohtaja. Merci, Madame Grasle. Kiitoksia, kiitoksia edustaja Grasle. Me siis äh, käsittelemme viides päivä helmikuuta mietintöä ja tarkistuksia ja tämän jälkeen epävirallinen trilogi järjestään. Tarkoituksena on löytää sellainen muotoilu, joka tyydyttäisi neuvoston odotukset ja myöskin parlamentin toiveet. Haluaako budjetti pääosastosta herra Paradi käyttää puheenvuoron. Très rapidement, monsieur. Hyvin nopeasti, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Uskoakseni todellakin työ, jota olemme tehneet eh, edust- esittelijä Greslen kanssa, heijastelee ja tulee esiin tarkistuksissa, jotka eh, eilen illalla saatiin uskon, että monet näistä ovat valiokunnan mielessä sellaisia, että ne voidaan hyväksyä. Ja äm, esittelijän kanssa olemme olleet sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että teksti on toteutettavissa ja todellakin, todellakin tähän suuntaan tarkistukset nyt menevät. Haluaisin korostaa seuraavia tarkistuksia hyvin lyhyesti. Alikanten suhteen mainittiin se, että meillä on vastuuvuoron myöntämisen suhteen ongelma näiden itsensä rahoittavien äh, virastojen kohdalla, mutta olemme täysin samaa mieltä tässä äh, luonnollisesti julkisen ja yksityisen kumppanuuden suhteen. Äh, uskoakseni yhteydet, joita esittelijällä on ollut meidän varapääjohtajamme kanssa, ovat johtaneet siihen, että erityiskertomusten julkaisu tehdään sellaisen menettelyn kautta, joka antaa meille viisi viikkoa aikaa reagoida, ja tämä on jotakin, niin kuin mielestäni on myöskin helppo sopia. Ja sitten äh, sisäisen tarkastuksen kertomuksen välittäminen äh, komissiolle meillä on nyt jonkun verran keskustelua tässä. Kertomushan on varattu kollegiolle, komissiolle ja se tulee välittää, kuten nykyisin tehdään, vastuuvapausmenettelyn mukaisesti. Muutoin täällä on tiettyjä tarkastuksia, joita viides päivä helmikuuta tar- esittelijän kanssa yhdessä tulemme tutkailemaan ja eri eh, trilogeissa käsittelemään ja pyrimme, jos mahdollista, saamaan huhtikuun lopussa neuvoston kanssa yksimielisyyden aikaan. Paljon kiitoksia edustaja Kasku. Ähm, Minä olen vakuutunut siitä, että tämä on hyvä äh, mietintö. Kaikkien äh, osapuolten äh, halu oli säädellä paremmin ja tehdä tällä tavoin helpommaksi pääsyä tietoihin eurooppalaisissa sopimuksissa Ainoa huolenaiheeni liittyy tarkistuksiin ja tähän mietinnön muotoon. Tässä viitetaan joskus, että on jonkinlaista subjektivismia. Tarkoitan tässä tarkistusta 60, jossa suljemme ulkopuolelle sellaiset hankkeet, joilla on alhaisempi hinta eh, liittyen muihin syihin. Tässä vaarana voi olla eh, päinvastaisia vaikutuksia, emme lisääkään avoimuutta. Sen lisäksi, että on otettu yhteiskunnalliset ja ympäristökriteerit ilman, että niitä määrittelemme tarkkaan, niin tässä vaarana on, että ryhdytään tulkitsemaan toisessa lainsäädännössä esimerkiksi vapaa pääsy eurooppalaisiin sopimuksiin tai hankintamenettelyt joissain jäsenvaltioissa. Meidän täytyy katsoa tarkkaan, miten tämä määrittelemme, ettei tämä sitten luo uusia tulkintoja kansallisten viranomaisten tai eurooppalaisten viranomaisten parissa. Viimeinen asia, jota olen tarkastellut, se liittyy parlamentin rooliin. Me sosiaalidemokraatit tuimme tätä esittelijä myös, että Euroopan parlamentin rooli on vahvistettava ja tarvitaan suurta avoimuutta, mitä tulee tarkastuskertomuksiin ja toimintakertomuksiin, ja tässä olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Merci. Kiitoksia. Puheenvuoropyyntöjä täällä olla. Edustaja Gressel, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Niin tuo tarkistus 60, sitä on keskusteltu pitkään, kun totta kai haluamme pienet edelleen mukaan. Eikä tämä tekemämme pieniä ulkopuolelle jätä. Tilintarkastustuomioistuimen ajatus on tässä taustalla. Minulla on ihan sama ongelma kuin teillä. Ongelmamme on todella uusi hankintadirektiivi, jota on muutettu. En ole niin tarkkaan nyt tutkinut sen tekstiä, mutta siinä on nyt ongelmia, koska juuri ne avoimet menettelyt, joita tarvitaan, niin ne on heitetty nyt roskakoppaan uuden direktiivin kautta. Mitä muuta voin tehdä kun pyrkiä katsomaan, mitä täällä parlamentissa ja muualla on tehty, mutta meillä parlamenttina on valtava velvoitus, velvollisuus katsoa, että jos luovumme lähes kaikista peruspilareista, jotka ovat olleet tärkeitä, esimerkiksi avoin mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin tietenkin on helpompaa, jos antaa omalla nurkalla olevalle yritykselle joku tehtävä, kun järjestää laajoja tarjouskilpailuja. Ymmärrän kyllä tämän lähestymistapan. Ne ei auta mitään jättää tätä nyt ulkopuolelle. Ja sivuminen sanoen sillä olisi vaikutuksia myös kaikkiin, myös tilintarkastustuomioistuimen työhön. Monet asiat tulevaisuudessa sallitaan, jotka ennen on ollut kiellettyinä. Siksi emme ole ihan vielä ymmärtäneet, mihin tämä voi johtaa. Henkilökohtaisesti suhtaudun kyllä melko kriittisesti tähän, koska juuri tämä avoimuus oli tärkeä EUn aikaansaannos, ja nyt se puretaan osittain jälleen. Joten mielelläni myös lähivuosina voin intensiivisesti tutkia sitä, miten tämä hankinta, julkisten hankintojen direktiivi on uudistettu, mutta suoraan sanottuna ei nyt voi sille mitään, että se on tässä muodossaan. Ja vielä ihan lyhyesti ehdottaisin kaikille, että myös avustajatasolla minä olen valmis selvittämään näitä tarkistuksia. On tärkeää, että kaikki ymmärtävät tämän ajan asiakirjan, joka on kaikille toimielimille niin tärkeä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Päätämmekin tämän keskustelun varmaan tähän tänään ja ehkäpä suullinen tarkistus voi lisää täsmennyksiä tarjota ja äm, kollegan huolta lievittää. Paljon kiitoksia esittelijä. Nyt siirrymme mietintöön, nyt lausuntoluonnokseen, joka käsittelee talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa. Ekon valiokunta on tässä vastuuvaliokuntana eurooppalaisen talouden ohjausjakson osalta meillä on kaksi mietintöä, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Ja hyvät kollegat, te päätitte minulle suoda vastuun tässä lausunnossa. Koordinaattorit näin päättivät. Tämä hyvin lyhyt mietintö on sellainen, että pyrin siinä korostamaan, kuinka tärkeää on taata se, että julkinen talous ja julkiset tilinpäätökset antavat rehellisen kuvan talouden tilasta. Tässä makrotalouden arvioita pitäisi harmonisoida niitä, joille kansalliset talousarviot perustuvat. Ja eroja on vielä jäsenmaiden välillä ja mielestäni Euroopan unionin pitäisi auttaa näitä makrotaloudellisia eroja hallinnoimaan ja toimia niin, että ähm, jäsenmailla on samantyyppiset olotukset myöskin ähm, kansallisen tilinpidon osalta harmonisointia pitäisi tehdä ähm, vaikkapa myöskin Euroopan unionin talousarvion kohdalla. Tiedämme, että erilaisia lähestymistapia esityksiä eri jäsenmaissa asiasta on vallalla ja meidän pitäisi tässä tarkasti erottaa alijäämä, mikä alijäämä vastaa investointeja ja onko alijäämässä jonkin verran myöskin mukaan otettuja hallintomenoja. Tässä yhteydessä yhteydessä vetoaisin komissioon, jotta kaikki demokraattiset vajeet talousarvion ohjausjaksosta poistetaan. Olemme nähneet, mikä tilanne on ollut ähm, vakausmekanismin osalta, ja tällä hetkellä tilanne on sellainen, että parlamentaarista kontrollia sen suhteen ei harjoiteta. Mielestäni pitäisi olla tarkkana siinä, että paremmin otamme mukaan kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentin äh, talous, talouden ohjausjakson kohdalla vakaus, koordinointi ja hallinto sopimuksen artikla 13 takaa sen, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajien kesken pitäisi järjestää kokouksia ja meillä on nyt neljäs kolmas ja neljäs helmikuuta ensimmäinen interparlamentaarinen kokous asiaan liittyen. Haluaisin myöskin äh, talousarvion vilpittömyyteen äh, viitata. Se tulee harjoittaa Euroopan unionin tasolla ja meidän täytyy myöskin toimia ähm, sellaisella tavalla, että sitoumukset, niitä vastaavat maksut vastaavat paremmin toisiaan. Tämä kuilu on aiheuttanut tuskallisia tilanteita ja kasannut komission pöydille maksamattomien laskujen vuoren. Ja käytän tätä tilannetta hyväkseni myöskin muistuttaakseni arvioinnista monivuotoisen rahoituskehyksen osalta. Me valmistelemme rahoituskehyksen puoliväliarviointia ja mielestäni olisi perusteltua, että monivuotoinen rahoituskehys vastaisi parlamentin lainsäädäntö kautta ajallisesti. On hämmästyttävää, että parlamentin jäsenet, jotka, ovat, vali, jotka valittiin toukokuussa – tulevat käsittelemään nyt vuoden 2013 syksyllä hyväksyttyä eh, monivuotoista rahoituskehystä, siis ennen kuin parlamentti vaihtui. Mielestäni meidän pitäisi myöskin puolivälin arviointi tehdä monivuotoisen rahoituskehyksen osalta. Ja minusta vaikuttaa siltä, että me talousarvio valiokunnan jäsenet, meidän pitäisi olla erityisen tarkkaavaisia siinä, että eurooppalaista eh, lisäarvoa korostetaan. Tilintarkastustuomioistuin on tämän eh, asian tuonut esiin. Tehokkuutta pitäisi korostaa ei vain kuluja. Ja komissiolla pitäisi olla riittävät mahdollisuudet tarjota meille äm, talousarvio ennakointeja, jotka vastaavat todellisuutta. Välillä meillä on maksamattomien laskujen mukaan niiden esitystavassa eriäviä menettelyjä ja tässä pitäisi olla paljon täsmällisempi. Pahoittelen sitä, että jäsenmaat yhä ovat sitä mieltä, että niiden äh, maksuosuus ähm, talousarvion unionin talousarvioon lasketaan vakaussopimuksen laskennan ulkopuolelle ja tässä komission tulisi toimia ja vapauttaa tarvittavia varoja. Ehdottaisin uutta toimintatapaa. Jäsenmaiden alijäämään lisättäisiin niiden maksu osuus ja maksamattomat laskut. Eli jos 25 miljardia maksamattomia laskuja on, komissio voi alijäämää laskiessaan vakaussopimuksen, vakauskasvusopimuksen vaatimusten mukaisesti lisätä osuuden, johon nämä maksamattomat laskut otetaan. Tämä ehdotus on hiukan provosoiva, myönnän sen, mutta – Tämä on meille tapa korostaa sitä, kuinka tärkeää on nämä maksamattomat laskut hoitaa. Ja haluaisin tässä ilmaista myönteisen kantani komission, Junckerin komission investointisuunnitelmaan. On tarpeen olla äärimmäisen tarkkaavainen siinä, kuinka talousarvioon siirtyvät nämä sitoumukset, joita me tulemme tekemään, jotta voisimme näitä takuu varoja vapauttaa ja meidän täytyy varmistaa se, että sitoumusten ja niiden talousarvioon toteutuman välillä on yhteys. Tässä muutamilla sanoilla tämä mietintö luonnos, jonka minä olen nyt muotoillut. Ja sitten vielä viimeinen huomio. Sanoisin, että mielestäni ei ole mitään ongelmaa siinä, että jäsenmaat, jotka lisäponnistuksen kansallisesti tähän Junckerin investointiohjelmaan tekevät, että mahdolliset sanktiot, joihin komissio tulevaisuudessa alijäämän äh, rajojen ylittämisen suhteen ryhtyy, että jos tämä ylittäminen johtuu siitä, että poikkeuksellisesti on investointiohjelmaan lii- osallistuttu, että sanktioita tällaisen alijäämän ylittämisen vuoksi ei annettaisi. Tässä on siis se, luonnos, jonka teille esitän, jonka suhteen voimme käydä ensimmäisen alustavan keskustelun. Viides helmikuuta me tulemme käsittelemään tarkistukset Ekon valiokunta äänestää omasta mietinnöstään 23. helmikuuta. Kuka haluaa puheenvuoron? Edustaja Manka. Ďakujem, pán za slovo. E, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minä tuen teidän kantaanne myöskin näitä provosoivia ajatuksia. Olen vakuuttunut siitä, että meidän on mentävä tähän suuntaan. Uskon myös, että meidän täytyy olla tiukkoina maksujen suhteen myöskin tämä ajatus lisäarvosta ja myös joustavuus jonka mainitsitte. Meidän on löytettävä oikeat järjestelmät. Ja ehkä muutama oma ajatus vielä. Me kaikki tiedämme, että tarvitsemme Euroopan integraatiota. Tämä kuitenkin tarvitsee riittävästi budjettimäärärahoja. Siksi ei voida hyväksyä sitä, että Euroopan integraatiosta tulee budjettivajeiden ongelman uhri. Tällainen ajattelutapa kyseenalaista Euroopan unionin Lissabonin strategian, Lissabonin sopimuksen ja Eurooppa 2020 strategian. Siksi me tarvitsemme budjetin, joka antaa Euroopan unionille omia varoja, jotta se pystyy saavuttamaan tavoitteensa ilman, että kansalaisten verotaakka lisääntyy tai kansallisten budjettiin kohdistuva taakka lisääntyy. Siksipä Euroopan unionin omia varoja on uudistettava ja lopussa meillä on sitten uudenlainen järjestelmä, joka lähentää Euroopan politiikkaa kansalaisia ja äänestäjiä kohti. Ja joka parantaa mm, Euroopan parlamentin ja Euroopan toimielinten asemaa. Siksipä pyytäisin, että tukisitte keskustelua uusista omista varoista. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Kolmelle. Verehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos paljon johdannostanne. Kiitos paljon myös siitä, että niin sitoutuneesti käsittelette tätä aihetta. Sanoitte monia asioita aivan oikein, mutta poikkeuksellisesti sallinette, että olen hiukan eri mieltä. Otsikon mukaan on tarkoitus koordinoida talouspolitiikkaa. Aivan oikein me katsomme lähinnä kansallisten budjettien puolelta tätä tai Euroopan budjetin ja sanoitte, että tasapaino painoa tarvitaan budjetteihin. Mutta jos näin on, niin minä kysyisin, miksi samalla on paljon sellaisia tendenssejä nyt, että tehdään tyhjäksi tällainen kehitys joissain jäsenvaltioissa, kuten hyvin tiedetään, on tällaisia varjobudjetteja. Tällä hetkellä on sellaistakin suuntaa, että valtioiden investointeja ei enää haluta ottaa velkaantumisasteessa huomioon meillä on paljon tällaisia implisiittisiä velkoja, joita ei kunnolla mainita, jos ajatellaan esimerkiksi virkamiesten sitoumuksia. Ja vaikka tämän tiedämme, ja tiedämme myös sen, että viime vuosina on paljon puhuttu siitä, että on vakautettava taloustilannetta, niin askeleet ovat hyvin hitaita edistysaskeleet. Ja nyt kun kuulen, että joustavuudesta puhutaan, niin minun on kyllä myönnettävä, että kun poliitikot puhuvat budjettikysymyksistä joustoina, niin silloin tämä tarkoittaa kai sitä, että halutaan velkaantua, kun otetaan käyttää lisää rahaa, mutta sitä ei ole. Ja siksi yleisempi kysymys. EUn sisällä pitää paljon koordinoida, se on ihan totta, mutta ehkä pitäisi pohtia myös sitä, miten paljon koordinointia voi tapahtua budjettipolitiikassa ja miten paljon EU selviää tällaista koordinoinnista talouspolitiikassa. Meillä on eri ongelmia valtioissa, meidän on autettava toisemme vastavuoroisesti, se on ihan selvää, siksi koko EU on olemassa, mutta meidän on myös tunnustettava se, että eroavaisuudet ovat suuria. Jos ne ovat liian suuria, sekin on tunnustettava. Ja silloin pohdittava sitä, milloin voidaan jättää vähän vapaata pelivaraa. Ja sitten jos ajatellaan yhtenäistä valuuttaa euroa, niin varmasti se vaikuttaa myös siihen. Kiitos. Merci, Madame Thomas. Kiitoksia, edustaja Thomas. Oui, merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa teille, että te saatte kaiken tukemme demokraattisen vaatimuksen suhteen, sen johon viittasitte eh, mietinnössänne eurooppalaisen talouden ohjausjakson suhteen erityisesti, ja tämä on ehkä, ja myöskin sen suhteen, että äm, talouden ohjausjakso ei ole samanaikainen parlamentin lainsäädännöllisen kauden kanssa, ja että tämä aiheuttaa ongelmia. Ähm, haluaisin, että monivuotisen rahoituskehyksen suhteen emme käyttäisi ähm, termiä puoliväliarviointi, vaan vaalien jälkeinen arviointi. Mielestäni tämä vastaisi paremmin tätä demokraattista vaatimusta. Myöskin tuemme luonnollisesti omien varojen kysymyksissä teitä sitä vastoin tämä ehdotuksenne, jonka te itse määrittelitte provokatiiviseksi liittyen alijäämän laskemiseen, vaikka en provokaatioita sinänsä vastustakaan, niillähän on usein ainakin se hyvä puoli, että ne ravistelevat äh, luutuneita käsityksiä. Tähän äh, ehdotukseen, joka liittyy alijäämän laskemiseen, uskoakseni ja korostaisin tätä, meillä on komission julkilausuma liittyen vakauspaketin tulkintaan. Ensimmäisen kerran tunnustetaan ehkäpä ennenkin implisesti kuin eksplisiittisesti se, että nämä kuuluisat kolme prosenttia ja niiden laskenta ei ollut ehkä kriisin aikana täysin perusteltua me tarvitsemme kriisin aikana e- ennen kaikkea liikkumavaraa ja mielestäni tämä ei ole paras tapa nyt palata käsittelemään näitä maksamattomien laskujen kysymyksiä jäsenmaiden osalta ja ottaa niitä alijäämän laskentaan, vaikka provokaatiossa teitä tuenkin. Olen sitä mieltä, että tällainen vakaus sopimuksen tulkinta olisi valitettavaa sellaisella hetkellä, kun komissio on luopumassa tästä opinkappaleestaan, joka on viime aikoina meitä niin kuristanut. Kiitoksia. Tongi. Kiitoksia, edustaja Tonga. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle hyvä, hyvistä ehdotuksesta ja tästä alustuksesta. Puhun tällä kertaa hollantia, kun minulla on hollanninkielinen teksti edessäni. Ekon valiokunnan jäsenenä oikeastaan sanoisin, että jos koordinointia puuttuu, niin se kai tarkoittaa sitä, että monet säännöt eivät ihan täysin sovi nykytilanteessa kaikille. Jos ajatellaan, mitä eroja jäsenvaltioiden kesken se on ihan totta, mutta ehkä toisaalta pelkäämme ajaa liian tiukkoja poliittisia suuntaviivoja. Ongelmana ovat investoinnit, julkiset ja yksityiset, ja puheenjohtaja, teidän ehdotuksissanne pidän hyvinä sitä, että pidetään tervetulleena Junckerin investointiohjelmaa ja on otettava huomioon se, miten voidaan eurooppalaisin varoin tukea kasvua, työpaikkoja ja niin edelleen. On painotettava sitä, että investoinnit ovat tervetulleet, jos ajatellaan Euroopan talouden tulevaisuutta. Varmasti on tärkeää katsoa investointien vaikutuksia lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Ja jos ajatellaan, mitä pidin hyvänä ehdotuksessa, on se, että pitäisi ajatella myös kansallisia budjetteja, kun Euroopan komissio katsoo investointia, on katsottava sitä, tuetaanko tässä Junckerin suunnitelmaa. Tämän on toteuduttava myös kansallisten budjettisuunnitelmien osalta. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Kiitän aivan aluksi kommenteistanne. Ennusteen Manka omiin varoihin haluaisin muistuttaa siitä, että herra Monti tulee viidessä helmikuuta vierailemaan tänne valiokuntaan esittääkseen tietyllä tavalla nykytilanteen. Tällä hetkellä ehdotusta ei ole vielä tehty asiasta, mutta on selvää, että sinä päivänä, kun Euroopan parlamentti tulee äänestämään verotuksen liittyen, Euroopan parlamentti on aateliskirjansa ansainnut. Tämä tulee olemaan hyvin suuri toimielimillinen siirtymä. Ehm, tällä hetkellä nämä tehtävät kuuluvat eri valtiovarainministeriöille jäsenmaissa ja tämä tekee työmme hyvin vaikeaksi. Meillä on omien varojen kysymys, jonka suhteen meidän täytyy löytää jonkinlainen yhteisymmärrys, sillä fiskaalikulttuuri ei ole samanlaista jäsenmaasta toiseen. Ehkäpä meillä saattaisi olla jonkinlainen rajalla perittävä hiilivero. Tämä voisi olla mahdollinen mielenkiintoinen ehdotus rahoitus omia varoja liittyen. Ja kolme luonnollisesti me tarvitsemme koordinointia ja on todellinen haaste näin monimuotoisen talouden palveluksessa toimia, kun Saksan ja Kreikan taloudet ovat esimerkiksi hyvin erilaisia, mutta meidän ei pidä tässä luopua. Olemme nähneet sen tulokset. Meidän pitää todellinen talous, raha ja talousarviohallinto luoda. Me olemme luoneet vakaus- ja kasvupaketin, mutta jäsenmaathan menneisyydessä näitä sopimuksia rikkoivat ja siksi ää, euroaluetta ei ole hallinnoitu, joten me tarvitsemme todellista hallinnointia. Ja minä en halua luopua näistä investoinneista ja niiden huomioonottamisesta jäsenmaan alijäämän laskemisessa valitettavasti, jos jäsenmaa kuitenkin lainaa hallintomenoihin, alijäämää syntyy ja minä palaan tähän kolmen prosentin kysymykseen, mutta tässä näiden investointien kuoletus täytyy ottaa huomioon kansallisessa tilinpidossa ja näin ei aina tapahdu. Olen sen puolesta, että meillä olisi enemmän integraatiota ja parempaa koordinointia. Joustoon liittyen voin sanoa vain, ja tämähän myöskin nostaa Tangen huoleen vastaa, jos jäsenmaat osallistuvat Junckerin investointisuunnitelmaan tietyllä summalla. Komissio voi tämän erityisluonteen, toimen erityisluonteen ottaa alijäämää laskettaessa huomioon, sillä mehän olemme vaikeassa tilanteessa. Eurooppa on vaikeuksissa kasvun ja työttömyyden vuoksi. Ja poikkeustilanne vaatii poikkeuksellisia toimia epäilemättä. Minä en äh, ajaa tätä kolmea prosenttia väkisin. Kolme prosenttiahan on hyvin satunnainen. Me laskimme tämän aikanaan, koska korot olivat 5 prosentin tasoa ja me puhuimme 60 prosentin velkarajasta, 60 prosentin rajasta BKTstä 3 prosenttia tulon valittiin, mutta 3 prosenttia on äärimmäinen tilanne. Talousarviologiikka vaatii talousarvion tasapainoa. Toisaalta meillä voi olla myöskin ylijäämää. 3 prosenttia oli hyvä budjetin hallinnointitapa, jos oli oli 3 prosenttia, kaikki sujui hyvin. Mutta nyt kun inflaatio on lähestulkoon kadonnut, julkinen velka vain kasvaa ja kasvaa. Edustaja Toma, kiitokset tuestanne. Minä tulen teille esittämään muutamia tarkistuksia hyvin otan vastaan tämän ehdotuksen vaalien jälkeisestä ja meillä pitäisi olla myöskin viiden vuoden aikaväli, vaikkapa ei pitäisi toimia niin, että tämä sitoisi meitä liikaa. Meidän pitäisi voida reagoida kyseiseen tilanteeseen, joka on vallalla. Ja sitten liittyen Moody'sin Standard Poor'sin tai Fitchin kaltaisiin luottoluokituslaitoksiin, kun arvioidaan maan luottoluotikustasoa, Euroopan unionin velkautuminen pitäisi ottaa huomioon. Ja tämä provokaatio, jonka esitin teille, on tietynlainen tapa tarttua näihin vuoden 2014 vaikeisiin asioihin, jotta neuvosto ei nyt lakaisisi pöydän alle näitä kysymyksiä, vaan tarttuisi maksamattomien laskujen kysymykseen. Sitten edustaja Tong, koordinoiden suhteen olen täysin samaa mieltä kanssanne äh, ja näiden osuuksien ähm, rooli. Minä tarkoitin yksinkertaisesti vain sitä, että kun komissio tarkastelee jokaisen jäsenmaan äh, tilannetta, niiden maksuosuus voitaisiin ottaa ähm, mukaan alijäämää laskettaessa ja myöskin maksamattomat laskut. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Teidän menettelynne on tietynlainen keppi. Meillä pitäisi olla myöskin porkkana. Mielestäni meidän pitäisi voida toimia niin, että jäsenmaat mieluummin osallistuisivat unionin talousarvion rahoittamiseen. Tarvitsemme joustoa ja jotakin tasapainottavaa tässä tilanteessa. No, jos teillä on porkkana tarkastus, niin hyvin mielelläni suotuisesti sitä tarkastelen, mutta jäsenmaat itse ovat tämän vakaus- ja kasvusopimuksen laatineet jakakseen myöskin toimivaltaansa äh, raha alalla. Tämä on tietynlaista koristelua tietyllä tavalla ja minä kiinnitän nyt huomioon siihen, että meillä pitäisi olla oikeellisuutta tilinpidossa. Äh, jos sepitellään tarinoita päädymme tilanteeseen, joka on entistä pahempi. Eli nyt meidän täytyy tästä todellisuuden kieltämisestä päästä eroon. Meidän täytyy olla tarkkanäköisiä ja rehellisiä. Nyt jos tämä teille sopii, voimme päättää tähän. Edustaja Manka. Minä sanon, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kanssanne. Ehkäpä me voisimme laatia kirjelmän ja sitten meillä olisi eh, tuo piiska olisi sitten mustalista ja vielä eh, kommentti tästä eh, sitä omista varoista. Komissio ei itse voi päättää jatkokeskustelusta omista varoista. Komissio on tehnyt kaiken sen, mitä se voi tehdä. Ainoastaan neuvosto tai parlamentti voivat nyt saada aikaan jatkoa, joten haluaisin tähän lisätä, että olemme valmiita jatkamaan näitä keskusteluja ja asetamme silloin merkin siitä, että tämä ei ole päättynyt, vaan haluamme jatkaa. Me tulemme tekemään töitä tämän asian parissa 5. helmikuuta aivan aluksi. Hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestyksiin kohtaan 14. Kyseessä on Euroopan unionin korkean edustajan vuosikertomus unionin ulkoasioista ja turvallisuuspolitiikasta. Tässä edustaja Taho on esittelijänä. Ensimmäinen tarkistus, tarkistus numero yksi. Eh, esittäjä puolust- kannattaa puolesta. En eh, kysynytkään, kun oli vastaan. Anteeksi, kukaan ei vastusta eikä tyhjää. Sitten kappale seitsemän, tarkistus kaksi, kohta kohdalta äänestys, jos Taran tukee puolesta. Laskaa kädet vastaan. Yksi vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa edustaja Taran tukee puolesta vastaan. Neljä vastaan tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty. Kolmas osa. Täällä on tukeen puolesta vastaan. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Tämä ei toiminutkaan. Ei. Jos... C'est bon? On recommence. No niin, aloitamme uudelleen. Eikö tämä toimikaan? Toimii. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oletko kaikki äänestäneet? Tarkistus on hyväksytty. Sitten kappale kahdeksan, tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäistä osaa esittelee tukea puolesta. Kiitoksia vastaan. tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen osa, esittelijä kannattaa puolesta. Kiitoksia vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 9, tarkistus 4, esittelijä vastustaa puolesta. Äänestämme elektronisesti. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty 22 puolesta 7 vastaan 3 tyhjää. Äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan näin muutettuna. Anteeksi. Qui souhaite prendre la parole? Kuka haluaa puheenvuoron? Edustaja Ali. Uh, thanks, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kertoa teille, että esittelijänä muista luokista herra Debrel ei ole kerrottu tästä tarkistuksesta ja kerron hänen mielipiteensä minun mielipiteeni, että me voi käsitellä asioita, jotka koskevat budjettia 2016 yhdessä lausuntoluonnoksessa, joka kuskee vuotta 2013. Mielestäni olisi hyvä vetää pois tämä kappale, ettei siitä äänestettäisi, koska me tässä nyt sekoitamme asioita, mutta en nyt tiedä, Siksipä halusin tämän selittää, koska me tässä nyt sekoitamme asioita. Emme voi päättää asioista, jotka liittyvät vuoden 2016 budjettiin ja ratkaista sitä tällä mietinnöllä 2013. No, otan huomioon tämän lausuntonne, mutta äänestys nyt käytiin joka tapauksessa. Nyt äänestämme koko tekstistä näin muutettuna. Äänestämme elektronisesti. Onko meillä ongelmia laitteiden kanssa? Ei. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Le texte est adopté. 27 puolesta, 2 vastaan 3 tyhjää, hyväksytty. Siirrymme nyt Sepoliin. C-polin ja Europolin lähentyminen. Un amendement numéro 3 qui fait... Tarkistus kolme. Esittelijä tukee puolesta. Äänestämme elektronisesti. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 vastaan 3. Tarkistus numero 4. Artikla 24. Eh, Esittelijä tukee puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus yksi esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto 15 tarkistus 2 esittelijä puolus, tukee puolesta. C'est un amendement oral. Tämä on siis suullinen tarkistus. Il est tombé. Onko se rauennut? Ei. Ah, je dois le lire. Minun pitää siis lukea se. Pyytää komissiota tarjoamaan yleisen analyysin hallinnollisesta yhteistyöstä Euroopan unionin virastojen välillä ja siitä, kuinka tällainen yhteistyö voi tulevaisuudessa luoda synergiaa. Esittelijä tukee tätä tarkistusta. Kuka tukee sitä? Kiitoksia. Vastaan. Tyhjää. Kukaan ei äänestä tyhjää. Sitten tekstistä näin muutettuna puolesta. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Ah, on, on me dit qu'il y a un... Minulle sanotaan, että täällä on yksi EPPn kortti liikaa. <laughs> Est-ce que, est que l'ajustement a été fait? Onko, korjastettu nyt tilanteen? Le texte est adopté. 17 puolesta 13 vastaan 4 tyhjää teksti on hyväksytty. Siirrymme nyt äh, edustaja Tahanin tekstin kyseessä on lausuntoluonnos liittyen neuvoston päätökseen koskien kalastuskumppanuuden sopimista Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välillä ja asian liittyvän pöytäkirjan toimeenpanoa. Koko tekstin suhteen meillä on esittelijän kannatus. Äänestämme koneellisesti koko tekstistä. Tarkistuksia ei ole. Non, c'était pas forcément l'appel nominal, mais ça fait rien. No, ehkä ei ole pakko äänestää koneellisesti, mutta tämä ei haittaa mitään. Äänestys päättyy. Un vote sur l'accord Ah oui, d'abord un vote sur. Meidän pitää siis ensin äänestää kumppanuussopimuksesta puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kukaan ei vastusta, eikä äänestä tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme kokonaisuudessaan edustaja Tahanin lausunnosta. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämähän on jättimenestys 33 puolesta 33 äänestä. Maintenant nous passons au... Siirrymme nyt kohtaan 17. Edustaja Depreen teksti liittyy tiettyjen varojen siirroista. Kyseessä ovat siirrot, jotka olivat tietyissä budjettiluvuissa saatavilla ja siirrettävissä maksamaan tiettyjä maksamattomia laskuja. Teillä on teksti edessänne. Edustaja Ali edustaa nyt Herra de Preta, onko teillä puheenvuoropyyntö? Ei. Have the text, uh, No teillä on teksti. Tämä leikkaus koskee 36 budjettikohtaa ja 27 koskee noin miljoonaa euroa. On viisi otsaketta. Vahvistaminen koskee eh, kolmen budjettikohdan ylimääräisiä tarpeita, 9 miljoonaa euroa Euroopan kalastalousrahaston täydentämiseksi, 5,3 miljoonaa euroa kohesiorahaston ja 7, vähän yli 7 miljoonaa euroa liittyen äm, palautuksiin ja pakolaisiin. Ja suurin osa määrärahoista menee kohesiorahaston täydentämiseen. Tämä on suuri menestys. Kiitoksia. Kuka tukee tätä siirtoesitystä? Kiitoksia. Vastaan. Kukaan ei vastusta, kukaan ei äänestä tyhjää. Siirrot on siis hyväksytty. 19 euh, muut pääluokat. Ähm, edustaja Olmaja. Puheenvuoropyyntöä ilmeisesti ole. Me olemme melkein aikataulun täyttäneet, joten keskitymme nyt kokouksen ja jatkamme kello 15. Herra Kataisen, Rova Georgievan kanssa kokoustamme. Käsittelemme tuolla Junckerin investointisuunnitelmaa. Tämä liittyy myöskin ehdotukseksi lisätalousarviosta numero yksi ja käsittelemme sitä Junckerin investointisuunnitelman kanssa ja sitten Roa Georgiovan kanssa lisätalousarvioesitystä numero kaksi. Ja koordinaattorikokouksen jälkeen tapaavat tässä samassa salissa.